Um, report on trilogues. Nyt siis kolmikantaneuvotteluista neuvotteluista SRM asetus ja BRRD, pankin elvytys ja kriisinratkaisudirektiivi käsiteltiin 26.9. Etuoikeudeltaan huonompia velkoja ja muita kysymyksiä. Ja komissio sopi siitä, että tehdään kompromissiehdotukset ennen kuin katsotaan niitä teknisissä kokouksissa ennen tulevia kolmikantaneuvotteluita. Nyt sitten kohdat 4, 5 ja 6 valvontaviranomaisiin liittyvät toimet. Otmar Karas on jo paikalla ja Beres on tulossa varmaankin aivan pian. Sieltä hän saapuu, eli Ot- Otmar voi aloittaa vai haluatko, että Bervans aloittaa? EPP ensin, mutta Otmar on herrasmies. Eh, Okei, okay. Otmar Karas, please. Otmar siis. Eh, wir sind ja heute Hyvää iltaa. Niin ensimmäistä kertaa nyt keskustelemme Junckerin unionin tilapuheen jälkeen ja tarkoituksenani on, että valvonta toimisi paremmin, tehokkaammin ja avoimemmin ja että valvonta vahvistuisi unionissa. Es ist unser gemeinsames Ziel, die europäische Yhteinen tavoitteemme on, että valvonta ja standardointi on tehokkaampaa, vahvempaa ja avoimempaa ja että konvergenssia tehostetaan. Mutta meidän täytyy rohkeasti tehdä yhdessä yhteistyötä, jotta tavoite voidaan saavuttaa meidän täytyy järkevällä tavalla älykkäästi jakaa tehtävät, ottaen huomioon kaikkien vahvuudet ja heikkoudet ja varmistaa, että vastuu on selkeällä tavalla jaettu. Kyse ei ole joko tai tilanteesta, vaan siitä, että jokainen kantaa oman kortensa kekoon tämän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja tästäpä syystä Burkhard Baltsin seuraajana tätä asiaa käsittelevänä henkilönä pyytäisin todellakin, että panostettaisiin yhteistyön henkeen eikä vastakkain asetteluun. Mitä tulee näihin komission paketteihin, niin 189 tarkistusta on jätetty luonnokse sekä vielä reilut 1100 muita tarkistuksia ja varjoesittelijä yhteisesittelijä, minä ehdotamme, että nämä 1306 tarkistusta jaettaisiin kolmeen pakettiin. Ensinnäkin sellaiset aiheet, joista emme ole vielä päässeet yhteisymmärrykseen. Kysehän on komission ehdotuksen liittyvistä tarkistuksista eikä te, omaan tekstiimme liittyvistä tarkistuksista, mutta tämä jo osoittaa, että tämä luo hyvän pohjan jatkotyölle. Eli että demokraattinen vastuu, tilivelvollisuus vahvistuu, lainsäädännöllinen työ paranee, valvonta tehostuu myöskin kansainvälisellä näyttämöllä parempi valituslautakunnan toimintamahdollisuus. Ja toinen kategoria liittyy niihin tarkistuksiin, jotka koskettavat mietintöluonnosten muutosehdotuksia. Ensinnäkin tähän valvontasuunnitelmaan, valiovertailuun, ulkoistamistarkastukset, rahoituslaitokselle jätetyt tietot pyynnöt. Ja sitten kolmas tarkistusluokka, siihen liittyvät ne tarkistukset, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin, joita ei ole käsitelty vielä juurta jaksain teksteissämme. Esimerkiksi sellaiset kysymykset, joiden osalta edeltäni Baltz ja Vance Beres eivät päässeet yhteisymmärrykseen ja sitten sellaiset asiat, jotka ovat ihan uutena tulleet esille, eli hallinnointi ja ESMAN suora vastuu, ESG-tekijät, kestävyyskriisit ja no action letters asiat, missä määrin yksityinen sektori on vastuussa rahoituksen hoitamisesta. Näistä asioista ei voida sopia noin vain, vaan me olemme nyt päässeet vasta kunnolla vauhtiin ja olemme nyt siinä tilanteessa, jossa meidän on esitettävä yhteisiä kompromissitarkistuksia – mutta siten, että kaikki ryhmät voisivat osallistua tähän hankkeeseen. Välttämättä emme onnistu kauttaaltaan löytämään kompromisseja, mutta kompromissihalukkuutta ja tahtoa osoittamalla voimme varmaankin päästä jo hyvin pitkälle. Ja mitä pidemmälle pääsemme yksissä tuumin, sitä vahvempi asema meillä on jatkoneuvotteluissa neuvoston kanssa. Mielestäni tärkeintä on suhteellisuusperiaatteen vahvistaminen ja mitä tulee strategiseen valvontasuunnitelmaan, niin me haluamme, että kansalliset valvontaviranomaiset voivat huomioida parhaita käytänteitään ja kansalaispuolue haluaa, että rajat ylittävä ulottuvuus ja järjestelmä riskit ovat ne keskeisimmät asiat, joihin valvonnassa keskitytään. Ja kansallisten viranomaisten toiminnan koordinaatiota halutaan parantaa hallinnointiin liittyen. Perään kuulutamme tehokkaasta päätöksentekoa ilman sen kummempaa turhaa demok- byrokratiaa. Ja me haluamme myöskin intress- eturistiriitojen välttelyä Haluamme myöskin kysymysvastausprosessia vahvistettavan yhtä lailla kuin avoimuuttakin. Ja sitten level 2-tason toimien määräaikainen keskeyttäminen pitäisi olla mahdollista. Ja me haluamme myöskin katsoa, miten saamme huomioitua kestävän kehityksen malleja. Mutta siten, että huomioimme aina ne tärkeimmät asiat ja emme unohda niitä tässä suuressa kokonaisuudessa. Eli tässäpä nämä kolme luokkaa, joihin olen tämän lähestymistavan jakanut. Minä ehdotan, että tältä pohjalta lähdetään työskentelemään ja keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa. Mutta toivoisin, että myöskin varjoesittelijät sekä muut kollegat voisivat osallistua tähän prosessiin heti alkumetreiltä hyvinkin aktiivisesti. Kiitoksia. Thank you. Now, co-rapport. Kiitos. Nyt toinen esittely Pervals Beres. Kiitoksia, hyvät kollegat. On ollut erittäin miellyttävää, koska työssä voi olla myöskin miellyttävää. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä Burkhard Baltsin kanssa. Minä todellakin iloitsen siitä, että olen voinut tehdä yhteistyötä myöskin Otmar Karasin kanssa tämän asiakirjan parissa, koska me olemme tehneet paljonkin yhteistyötä yhdessä ja tämä on hyvä pohja niin, että saadaan, saavutetaan yhteinen tavoite, joka varmasti kaikkia on täällä puhuttanut, että nyt kun ajatellaan tätä alkuperäistä kalenteria, niin tässä nyt ei kuitenkaan tätä saada mandaatin loppuun mennessä hoidettua, mutta se on kuitenkin saatava neuvoston esityslistalle, mutta tässä nyt tämä muistetaan. Ja tässä Otmar Karas myöskin muistutti Junckerin ehdotuksesta silloin, kun hän puhui unionin tilasta ja tässä nyt käy ilmi, miten tärkeä tämä uudistus on ja että nyt päästäisiin todellakin loppuun vaalikauden loppuun mennessä. No, nämä tarkistukset, joita on esitetty, niin mielestäni tässä näen kyllä paljon suurta rikkautta niissä. Niitä on hyvin paljon, hyvät moninaisia. Ja tässä nyt Otmar Karas kertoi niistä asioista, joista emme vielä ole yhtä mieltä, josta pitäisi yhteinen kanta löytää. Ja tässä nyt vahvistuvat nämä täydentävät asiat. Minä olen itse vaikuttanut hyvin paljon niihin. Tämä liittyy esimerkiksi kestävän kehityksen kriteereihin tai kuluttajan suojaan, koska nämä ovat todellakin asioita, jotka ovat koko tässä lainsäädännössä mukana. No, sitten täällä on kysy- kysymyksiä, asioita, joita emme ole käsitelleet ja joita pitäisi kuitenkin tarkastella. Täällä ottaisin kaksi asiaa esille. Ensimmäinen on se, että pitäisi tietää, miten nyt ESMA, ESMA Äh, Esmassa voitaisiin ottaa huomioon se, mitä Danuta Hybnerin mietinnössäkin on. Eli kun ajatellaan nyt sen äh, kokoonpanoa, eli olisi, kun ajatellaan tätä lainsäädäntöä, niin täytyisi Esman toimivaltaa kasvattaa. Ja samankaltainen kysymys liittyy myöskin näihin kauppapaikkoihin. Ja minä olen myöskin tehnyt muutamia tarkistuksia tähän asiaan liittyen. No tässä on kuitenkin yksi uusi elementti. Sen jälkeen tämä on tullut esille, kun tarkistuksia esitettiin. Ja nyt sitten tähän on otettava kantaa. Tämä liittyy siihen, että komissio syyskuussa ei vetänyt ehdotustaan takaisin, mutta teki aloitteen muuttaakseen, parannellakseen omaa ehdotustaan. Eli tekstiä on muutettu komission aloitteesta, jotta voitaisiin ottaa huomioon tarve nyt todellakin puuttua tähän virastojen mm, toimivaltuuksen esimerkiksi rahanpesun torjunnassa. Ja nyt täytyy sitten katsoa, että miten nyt sitten me vastaamme näihin huolenaiheisiin. Minä itse yhteisesittelijänä olen nyt tehnyt jotakin tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Kun ajatellaan nyt virastojen tai viranomaisten roolia esimerkiksi rahanpesun torjunnasta, No sitten on eräs uusi asia, joka on lukuisessa tarkistuksessa mukana. Ja minun täytyy tunnustaa, että en ole täysin vakuuttunut niistä. Ja mielelläni kyllä käyn keskustelua teidän kanssanne. Tämä on tämä non-action letter, tämä proseduuri, joka on olemassa Yhdysvalloissa, ja lainsäätäjä pystyy eh, eh, markkinatoimijoille kertomaan, että lainsäädäntöä ei eh, hetkellisesti noudate, noudateta, koska siihen liittyy tulkintaan liittyviä ongelmia. No, mielestäni Euroopan unionilla ei ole tarvetta tällaiselle prosessille – koska se on jo usean otteeseen osoittanut, että se voi lainsäädäntöä sopeuttaa siten, että se voi uusiin olosuhteisiin sopeutua ja oikeastaan näen tässä nyt avoimen oven kaikille lobbaajille, kaikille rahoitusmarkkinatoimijoille, jotka löytävät nyt pienen aukon lainsäädännössä niin, että, että eivät sitä sovella sitten. Eli tämä on nyt puute tässä ja minä en sitä puolla. Ja me tulemme nyt sitten katsomaan, että millaisen kompromissin saamme aikaiseksi. Mutta kuitenkin haluaisin käyttää tässä nyt tilaisuutta hyväkseni kertoakseni tästä. No pitää myöskin löytää hyvä tasapaino liittyen järjestelmän riski komitean tilanteeseen. Tätä on käsitetty budjetti- ja perussopimusvaliokunnassa – ja keskustelu liittyy siellä lähinnä hallintoon, pitäisikö sitä laajentaa, pitäisikö tässä nyt keskuspankin pääjohtajan roolia rajoittaa. Eli se saa kuitenkin palveluja, keskuspalvelu, keskuspankin palveluja. Ja tässä nyt pitäisi eturistiriidat ottaa myöskin huomineen. Tämä on yksi kysymystä, jota myöskin neuvottelutiimin pitäisi pohtia. Eli tässä nämä huomiot, jotka halusin tässä ottaa esille ja haluaisin äh, tässä äh, sanoa, että tällä hetkellä, kun ajatellaan nyt aikataulua, meidän työskentely metodin täytyy olla sellainen tästä eteenpäin, että voidaan enemmän ottaa muiden ryhmien edustajia mukaan ja tehdä yhteistyötä neuvotteluryhmässä. Ja nyt tässä tämän meidänkin yhteistyömme lisäksi. Kiitos. Thank you. Um, now... Kiitoksia. Nyt ALDE-ryhmästä Wolf Klintz. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös kummallekin yhteisesittelijälle heidän tähänastisesta työstään. Tunnustan heti alkuun, että Näitä yli tuhatta tarkistusta en vielä ole käynyt läpi. Kerron nyt lyhyesti, mikä oma kantani tähän asti sen työn perusteella on ja odotan jännityksellä, mitä esittelijät ehdottavat kompromisseina. Tämä asia on tärkeä ja vaatia, vaativa Tämä on tärkeää, koska talouskriisi kymmenen vuotta sitten osittain aiheutui siitä, että valvontaviranomaiset eivät hoitaneet omia tehtäviään. Ja tämä on tärkeää, koska tässä on valtavasti nyt työsarkkaa esimerkiksi rahanpesun estämistoimissa ja onnistummeko tässä nyt tässä aikataulussa en ole varma, mutta ainakin tässä valiokunnassa meidän pitäisi saada tähän ennen valiokunnan loppua selkeä näkemys. Tässä katsotaan erityisesti kolmea aluetta. Ensinnäkin valvontaviranomaisen tehtäviä, hallinnointia ja lopuksi rahoitusta – ja sitten vielä katsotaan tätä Euroopan järjestelmäriskikomiteaa. Kun katsotaan toimivaltuuksia, minusta on selvää, että tarvitaan entistä tiukempaa koordinointia Euroopan tasolla. Buffinin äh, johtaja pelkäsi sitä, että tästä tulisi valvojen valvoja. Näin ei saa käydä, vaan tarvitaan entistä enemmän koordinointia ja tarvitaan joku taho, joka sitten vertailee kansallisia strategiasuunnitelmia, tekee johtopäätöksiä ja sitten ottaa opiksi parhaista käytänteistä. Tämän lisäksi minusta on selvää, että entistä voimakkaammin on otettava mukaan kuluttajan suoja. Minusta se on jäänyt tähän, tässä tähän mennessä lapsipuolen rooliin ja nyt on tärkeää saada aikaan hyötyä jota voidaan sitten myydä kansalaisille lisäarvona EUn taholta. Ja siksi onkin tärkeää, että eurooppalaiset valvontaviranomaiset pystyvät vetämään markkinoilta vaarallisia tuotteita, jos ne voidaan luokitella vaarallisiksi. Ja tässä määrävän tärkeää on, että Euroopan tasolla todella voidaan saada jotakin aikaan. Ja toisin kuin Pervanche, olen sitä mieltä, että nämä non-action letter-kirjeet ovat hyödyllisiä. Esimerkki. Tiedätte, että yleensä Usage Kit päättyy ennen ensi vuoden loppua ja se on tarkoitus korvata Kitillä. Mutta tiedämme, että tämä PripsKit on vielä hyvin vajavainen eikä pysty vielä toimimaan niin, että se tyydyttäisi kaikkia. Ja jos meillä olisi tällainen non-action letter, no action letter, niin voisimme näin pidentää use it kitin käyttöä. Minusta tässä voidaan luottaa kyllä en lainsäädäntöömme. Sitten vastaavuuspäätöksissä kolmansien maiden osalta neuvotteluissa pitäisi valmistella komission tekeviä päätöksiä, joita se lopuksi sitten tekee. Vielä sitten äh, toimivaltuuksista ja kompetenssista. Meidän pitää varmistaa se, että toimivallan siirtoista komissio puhuu, ei ole tällainen automaattinen asia. Meidän täytyy myös varmistaa se, että lainsäädäntöprosessi siellä, missä on ollut, on entistä parempi. On ollut asioita, joissa on joskus muutettu ykköstason toimia. Eli tähän tarvitaan muutoksia. Sitten kun katsotaan hallinnointia, pelkäänpä, että jään tässä vähemmistön kannalle, mutta minulla on tässä henkilökohtaista kokemusta ennen kuin tulin politiikkaan. Minusta tehokas hallintokomitea olisi tärkeä. Olisi, oli jäseniä sitten kolme, neljä tai viisi, tästä voidaan tietysti kiistellä, mutta se ei ole keskeisen tärkeää, vaan tarvitaan sellainen toimija, joka voi tehdä nopeasti päätöksiä, eikä riitä, että neljä kertaa vuodessa Board of Governance, hallintoneuvosto kokoontuu ja tekee sitten päätöksiä. Ja kun katsotaan sidosryhmiä, niin kuluttajapuolta pitäisi painottaa paremmin. Tässäkin varmasti on ollut lopausta, mutta jos tässä siis katsotaan vain matkakustannuksia, se on liian vähän. 500 euroa ehkä voitaisiin antaa päivittäin ilman, että tässä nyt mitään tapahtuisi. Vielä tämä täytäntöönpanokomitea komissio sanoi, että sen pitäisi kokoontua ainakin viisi kertaa vuodessa. Minusta tämä ei riitä lainkaan, ainakin kaksi kertaa kuukaudessa ja mahdollisesti vielä lisääkin, jos tarve näin vaatii. Ja puheenjohtajalla pitäisi olla päätösvalta. Sitten budjetti. Olen tehnyt siihen liittyviä ehdotuksia. Olen kuitenkin valmis neuvottelemaan. Pidetäänkö puheenjohtaja pyytää lopettamaan puheenvuoron? Ja mikrofonia ei ole enää päällä. Äh, mm, äh, Budget, äh, ob das 35 und No, 35, 37, onko tämä nyt sitten budjetti, en osaa sanoa. IASB vielä. EK on valiokunnan puheenjohtajan pitäisi olla SBssä päätöksen päättävänä jäsenenä edustaa meitä siellä. Thank you for the Greens. You are taking the floor, please. Ernest Urtasun. Thank you, Chair. On behalf Urtasun. Sven Giegold would like to... Kiitoksia kollega Giegoldin puolelta. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä tehdystä työstä tällainen tehokas ja itsenäinen järjestelmä on kaiken A ja O. Hallinto tulisi mitä pikimmiten tehostaa ja mitä tulee komission ehdotukseen itsenäisestä johdosta on hyvä. Mielestäni tarkistukset menevät tähän suuntaan, mutta 725 tarkistus ehdottaa, että tämä kortet korvattaisiin lähes riippumattomalla toimijalla. 723 tarkistus taas tarkoittaisi sitä, että se poistetaan kokonaan. Toivottavasti tätä ei tueta. Mitä tulee sitten nimittämismenettelyyn, niin me ehdotamme, että parlamentti voi vastustaa nimityksiä, ei ainoastaan listalla olevia henkilöitä, vaan myöskin valitut henkilöt. 730 kuusi tarkistuksen mukaisesti. Eli näin lainsäädäntö toimielimet olisivat samanarvoisia. Mitä tulee kuluttajan suojaan, niin tarkistuksessa me yritämme vahvistaa kuluttajan suojaan liittyvää toimintaa ja varmistamaan, että resurssit ohjataan juuri tähän tehtävään. Yksi keskeinen kysymys liittyy sidosryhmäedustukseen. edustukseen tässä näyttää olevan puutteita kompensaatioissa, mutta tämä näkyy myöskin 667 ja 665 tarkistuksissa. Ja sitten kestävyyteen, niin meidän täytyy olla kunnianhimoisempia, että kestävä kehitys huomioidaan paremmin tässä mandaatissa. mitä tulee rahanpesuun, yhtä lailla tärkeä asia, meidän täytyy varmistaa, että myöskin nämä tehtävät huomioidaan ja että rahoitusvalvonta tehostetaan. Mitä tulee kolmansien maiden toiminnan valvontaan, niin me tuemme Beresin ehdotusta Eli että tuotteita ja palveluita valvotaan EUn tasolla ongelmien välttämiseksi. Me tarvitsemme todellakin eurooppalaisen lähestymistavan myöskin suhteessa kolmansiin maihin, varsinkin Brexit huomioiden. Eli emme voi hyväksyä 928 ja 930 tarkistukset, vaan meidän täytyy varmistaa järjestelmän vahvistaminen eurooppalaisella tasolla. Mitä tulee sitten järjestelmäriskikomiteaan, niin riippumattomuus avaruuden ja toimintakyvyn vahvistaminen ovat keskeisellä sijalla. Tämä tulisi huomioida myöskin ESRVn johdossa, mutta makrotaloudellisiin ongelmiin pitäisi tapa, puut, puututtava mahdollisimman nopeasti. Riskikomitea on tietenkin nauttinut suurista vapauksista, mutta ongelmana ovat olleet eturistiriidat ja tämä saattaa vaikuttaa myöskin EUn makrotaloudelliseen toimintaan. Ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan tulevia neuvotteluja. Oikein paljon kiitoksia molemmille esittelijöille. Kiitoksia. Thank you. Um, GUE Group. Seuraavaksi sitten GUEsta. Onko ketään paikalla? EFDD. Barbara Kappel, ENF. Position. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää oikein paljon kumpakin esittelijää. Tämä on hyvin monimutkainen asia, jolla on kuitenkin suuri merkitys. Se on täällä monen kertaan jo sanottu ja olen samaa mieltä siitä, että me todellakin kiireellisesti tarvitsemme tämän päivityksen, sillä se puuttuva koordinointi ja valvonta jäsenvaltioiden välillä on vaikuttanut siihen, että kriisi Äh, saattoi Euroopan laajuisesti tapahtua. Tästä syystä on tärkeää, että Euroopan äh, rahoitusmarkkinavalvonta on parempaa ja avoimempaa, niin kuin Otmar Karas ja myöskin mm, tuota, valvontaan liittyvää lähentymistä vahvistamme. Pidän hyvänä äh, ESMAn valvontaa liittyen näihin rahastoihin, sillä komission vaikutusten harviointi ei anna Äh, mitään todisteita, mitä etua tästä, näistä tuotteista olisi kuluttajille, eikä myöskään ole mitään osoitusta siitä, että muutokset tähän vaikuttaisivat äh, EUn kilpailukyky saattaisi tästä vaarantua, koska prosessi olisi äh, raskampi ja monimutkaisempi. Myöskin mitä tulee ESES, ESESin e toimivaltuuteen, se, että komission esittämät poistettaisiin. Artikla 31a on sellainen, että se voitaisiin poistaa kokonaan ja kuitenkin voin elää tämän ehdotuksen kanssa, myöskin se velvoitteen kanssa, että arvopaperimarkkinaviranomainen, kun ajatellaan kaikkia toimia kolmansien valtioiden kanssa, että se saisi tiedot näistä kaikista, koska se voi tehdä lisää suosituksia. EUn lainsäädäntökehys on hyvin vakalla pohjalla. Tässä EU, GV ja IMF tekevät tässä konkreettisia ehdotuksia investointirahastojen osalta. Ja säännöt ovat hyvät yhteistyön osalta ja tässä ei tarvita mitään lisäselvennysmateriaalia. Materiaalia. Kuitenkin kun ajatellaan Esman roolia liittyen NCAhan, niin minä mielelläni haluaisin ottaa tämän vielä esille keskusteluun. Viranomaisten ei pitäisi myöskään vaatia näitä tietoja suoraan, vaan tämä pitäisi tapahtua NCAn kautta. No mitä tulee kysymyksiä vastauksiin, niin tuen myöskin mietintöluonnosta, joka ehdottaa avoimempaa konsultaatiota tai vaikutusten arvioita liittyen näihin kysymyksiin. Tämä on käytännön sovellusio ja näin. Tässä saadaan selvennystä, joka on tarpeen, kun ajatellaan riippumattomuutta 116b alakohtien 2 ja 3 osalta myöskin, kun ajatellaan eturyhmien konsultaatiota. Ja me ehdottaisimme, että tässä oli, myöskin perustettaisiin tekninen neuvosto, jotta tekninen keskustelu voitaisiin erottaa poliittisesta keskustelusta. Odotan ilolla hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden välillä ja tulevissa kokouksissa myöskin yhteisesittelyiden kanssa. Thank you. Um, now... Kiitoksia. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Niina Gill ensin. Kiitoksia. Totesin vain, että suhtaudun varauksella tähän esittelijöiden ehdotukseen ja haluaisin selvennystä siitä, että tässä on ehdotettu kahdeksan vuoden toimikautta valvontaviranomaisen puheenjohtajalle. Monet pätevät kandidaatit, ehdokkaat eivät välttämättä halua sitoutua kahdeks, kahdeksaksi vuodeksi ja haluaisin ymmärtää, miksi tällaista on tässä nyt ehdotettu. Uus, uusittavan neljän vuoden toimikausi olisi pikemminkin nykystandardin mukainen. Sitten toiseksi. Tiedätte, että vaikka olemme pyrkineet katsomaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan pankkiviranomaisen välistä valvontaa, niin tässä on asioita, joita en voi toimia. nykyinen delegointi on toiminut hyvin. Tiedän, että näihin CMU-kysymyksiin on pyritty puuttumaan, mutta tämä on edelleen aika hämmentävää ja minä kuulen tästä paljon kysymyksiä ja haluaisin kuulla, miten tässä päästään eteenpäin. Ja sitten vielä lopuksi tuen sitä, mitä on ehdotti, eli että rahanpesu pitäisi olla tässä mukana. Taksevaliokunnassa tätä jo käsiteltiin ja on tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaisilla on jonkinlainen rooli val- rahanpesussa. Thank you. Um, others Kiitos. Onko muita? So, rapporteurs, who would like to... No niin, esittelijät sitten. Kumpi aloittaa? Haluatko sinä vielä puhua? Ole hyvä. Thank you, Chair. Sorry for being... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tänne myöhässä. Olin täysistunnossa. Haluaisin kiittää joka tästä tarkistusten suuresta määrästä ja haluaisin ottaa muutaman esille, jotka liittyvät tähän sääntelykysymykseen. Ensinnäkin Perän tekstin jälkeen ongelmia ilmeni. Tämä saattaa liittyä myöskin kolmansiin maihin ja me ehdotamme kolmea tarkistusta tähän liittyen, jotta voimme varmistaa, että näitä voidaan käyttää unionissa ja että tämä ei häiritse markkinoiden toimintaa vaili, vaalien kuitenkin rahoitusmarkkinoiden vakautta ja järjestelmän hallinnointia. Ja toinen asia, joka liittyy eh, kriittisiin benchmark-kysymyksiin, muun muassa Euribor, niin olen kyllä tyytyväinen työryhmän tekemään työhön, jotta voidaan varmistaa juohea siirtyminen – toimivapaan järjestelmään. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että pidempi siirtymäaika olisi järkevämpi tuloksellisuuden nimessä. Ja mitä tulee kahden vuoden siirtymäaikaan, niin se antaisi riittävän siirtymäajan ja toivoisin, että tämä voitaisiin lisätä tarkistuksiin ja kompromisseihin. Siinäpä kaikki. Thank you very much. Um, so... Kiitoksia. Ymmärtääkseni komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen Feli Estigas Euroopan komissiosta. Kiitoksia oikein paljon Euroopan parlamentille kaikesta tuesta, jota me tarvitsimme tämän asiakirjan kohdalla. Kiitoksia kaikista ehdotuksista, joita teitte. Me käymme tällä haavaa juuri läpi kaikkia tarkistuksia ja tästä keskustelusta – jota täällä nyt on käyty. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa, joita useat parlamentin jäsenet ovat ottaneet esille. E, ensimmäinen liittyy rahanpesun torjuntaamme. Puhuimme tästä muutama viikko sitten jo, koska tämä on mielestämme äärimmäisen tärkeä aihe, jossa jotakin todellakin täytyy tehdä. Ja niin kuin lehdistössä kirjoitellaan, niin on entistä enemmän osoitusta siitä, että nyt jotakin on tehtävä nopeasti. On täysin järkevää, että tämä tehtään yhdessä tämän valvontaviranomaispäivityksen kanssa ja tästä syystä olen tehnyt tarkistuksen liittyen tähän ehdotukseen. Nämä ovat muutoksia, jotka tulevat tämän ESA muutoksen lisäksi, jotka liittyvät ehdotuksiin hallin, hallintoon ja toimivaltuuksiin liittyen, joita valvontaviranomaisilla on. Toivomme, että nämä kaksi kävisivät nyt sitten, sopisivat yhteen. No sitten toinen asia, jonka haluaisin mainita, on kuluttajan suoja. Tämä on asia, joka on äärimmäisen tärkeä. Ja olemme yhtä mieltä esimerkiksi tuoteinterventioista tarkoituksen. Ja mielestäni on myöskin tärkeää, että ESMAN näihin interventiotointen äh, sisältöön puututaan. No sitten kolmas asia tai kolmas aihepiiri, joka otettiin esille, liittyy näihin non-action kirjeisiin. Tämä on ajatus, joka on ihan hiljattain käynyt keskustelusta ilmi, eikä sitä ole helppo toimeenpanna lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Me olemme käyneet keskustelua oikeudellisen yksikkömme kanssa ja haluan nyt tässä kohtaa sanoa, että tämä ei ole asia, mitä voidaan tehdä, muutoksia, mitä voitaisiin tehdä perusasetukseen. Esalla on jo valta käynnistää eh, raportti kakkostasolla, kun nyt nähdään esimerkiksi sellaista kehitystä markkinoilla, että mikä tekee tämän tarpeelliseksi. se, että tämä on se kaiken kattava sitten myöskin tuolla ihan perusasetuksessa. Kiitos. Thank you very much. Um, so... Kiitoksia kovasti. Ennen kuin annan puheenvuoron uudelleen esittelijöille, niin tässä Klins puhui siitä, että Ekonin puheenjohtaja olisi siis järjestelmäriskin riskikomitean hallintoneuvostossa, niin kyllähän se olisi järkevää. Ja nyt voi viitata myös Baltsin vihreiden ehdotukseen liittyen EJRK. -hon. Tässä peräänkuulutan varovaisuutta siinä, kun horjutetaan tasapainoa, jota keskuspankki tällä hetkellä tukee. Sihteeristön johtaja voisi olla hallintoneuvostossa äänestävä jäsen jos me muutamme sitten äh, rooleja näin tasapaino järkkyy. Täytyy siis katsoa, onko järkevää tavallaan monimutkaistaa äh, toimielinten kuviota entisestään. Meillähän on jo aika moninapainen järjestelmä, mutta tätä esittelyiden on varmasti syytä vielä pohtia yhdessä neuvottelijoiden kanssa. Nyt sitten vielä loppupuheenvuorot esittelijöiltä. Kuka haluaa aloittaa? Otmar vai Pervans? Otmar. Herra puheenjohtaja, alkuun saan kiittää teitä tästä, mitä juuri äsken totesitte, ja kiitokset myöskin kollegoille näistä huomioista. Oikein paljon kiitoksia. Minä uskon, että kaikkia kommentteja on tarkasteltava lähemmin, mutta tämä osoittaa myöskin, että kitkaakin löytyy, mutta nämä ehdotukset eivät liity järjestelmää vastaan, vaan yritetään miettiä, mitä tuleman pitää, jos tällä tavalla toimitaan. Eli tässä pitää nähdä kokonaiskuva, katsoa minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan. Täytyy nähdä kansallisten ja eurooppalaisen järjestelmien välinen yhteys, joten kiitokset näistä ehdotuksista ja pari huomiota. Tämä kahdeksan vuoden aika. Tällä hetkellä käytämme 5 plus 5 järjestelmää ja kokemuksesta voin sanoa, että kun uudelleen nimetään, niin ongelmana on se, että riippumattomuus ei toisella kaudella olekaan enää taattu. Ainakin tämä riski kasvaa suhteettoman suureksi, joten tästäpä syystä ehdotimmekin, että kokonaiskautta voidaan lyhentää varmiste varmistaaksemme tämä riippumattomuus. Kotimaassani niin näin on tehty menestyksekkäästi. Yhtä lailla tästä hyötyy myöskin valvontajärjestelmä ja että tähän pestiin suhtaudutaan vakavamielisesti. Ja mitä tulee komission rahanpersuehdotukseen, ESAt toimivat jo tällä saralla, mutta olemme kiitollisia tästä lisäehdotuksesta. Valitettavasti ensimmäisestä tarkistuksesta tätä ei vielä löytynyt, siksipä se on tässä nyt mukana. Ja minä uskon, että viikon loppuun mennessä tai ensi viikon alkupuolella koordinaattorit tätä asiaa vielä käsittelevät. Katsotaan, mikä tulee olemaan Liben rooli. Meidän mielestämme Ekonin pitäisi olla vastuuvaliokunta, mutta tietenkin asioista on keskusteltava yhdessä, mutta mitä viralliseen menettelyyn tulee, niin me saamme pöydälle kaksi mietintöä, jotka liittyvät kylläkin toisiinsa. Tämänkin osalta toimitaan samalla tavalla, mutta tällainen tehtävien jako, se on tullut jo esille. Tästä täytyy tietenkin keskustella, mutta tietenkin voi hyvinkin olla mahdollista, että näistä kahdesta asiasta keskustellaan samanaikaisesti, jotta molemmat asiakirjat saadaan mahdollisimman pikaisesti valmiiksi. Varjoesittelyt kokous on torstaina peruttu, ja siksipä vielä yhteisesittelijän kanssa tätä asiaa käsitellään ja Tarkoituksena on vielä tämän kuun aikana järjestää varjoesittelyiden kokous. Ja kiitokset vielä kerran tästä yhteistyöstä. Kiitos, Pervas Peres. Kiitos. No tässä nyt nähdään, että nämä tarkistukset, jotka olen melkein kaikki lukenut ja puheenvuoroissa täällä, on, että täällä on hankalia asioita vielä. Mutta tässä nyt kuitenkin on pyrkimys tässä komission ehdotusta parantelemaan niin, että saadaan aikaiseksi hyvä teksti. No yksi asia, jota ei otettu, todellakaan, otettu ollenkaan esille, joka on tärkeää, on Euroopan parlamentin rooli, mitä tulee nyt näihin eri kokoonpanoihin, kun ajatellaan kaikkia näitä järjestelmiä, kaikkia suosituksia – kysymyksiä, joihin komissio on tehnyt ehdotuksia ja kuitenkin joista on kokemusta ja joihin parlamentilla nyt on ehdotuksia. Täällä puhuttiin myöskin paljon tasapainosta ja myöskin kolmansien maiden tilanteesta. Burkhard Baltsin kanssa me olemme ottaneet jo erään asian esille, joka liittyy tähän tasapainoon ja siihen, että miten tätä asiaa käsitellään. Mutta uskoisin, että niille, jotka nyt sitten arvioivat äh, näitä virastoja ja tätä tasapainoa, tämä on hyvin kriittinen kysymys – ja myöskin nämä tarkistukset vielä vahvistavat tätä kyseistä roolia. No komission ehdotus oli ehkä liian pitkälle menevä, mutta tässä nyt on kuitenkin tarve identifioida No Sitten kuluttajan suojasta täällä on jonkin verran tarkistuksia, jotka olisin tehnyt itse, jossa tarkoituksena on kieltää tai keskeyttää sellaisten tuotteiden käyttö, jotka ovat kuluttajille vaarallisia. Tämä on hyvä pohja. Ja haluaisin lisätä tähän vielä, että tämä on institutionaalinen kysymys liittyen tähän kahdeksaan vuoteen. Se, että, se, että nyt ei pyrittäisi uutta asiantuntemusta saamaan aikaiseksi, vaan että vahvistettaisiin sitä, mikä on, ja että tässä kuitenkin nyt olemme hiukan heikossa asemassa, eli tässä nyt pitäisi mennä eteenpäin ja, ja käyttää nyt sitä asiantuntijuutta, mikä jo on. No sitten näistä eri tuotteista. Vahvistan nyt sen kannan, minkä Burkhard Balz otti, että poistettaisiin tiettyjä tuotteita, jotka liittyvät suoraan tähän ESMAn valvontatoimintaan. Pitäisi nyt katsoa, että mitä voitaisiin tehdä, koska jokin pohja voisi olla hyödyllinen. No sitten nämä vertailuarvot, niihin liittyy paljon tarkistuksia. En ole varma, että pitäisi nyt poiketa tästä ehdotuksesta ja avata tätä lainsäädäntöä viitearvoihin liittyen itseään. Se, mitä komissio nyt on ehdottanut, niin pitäisi sopeuttaa kuitenkin nyt näitä ehtoja, jotka liittyvät valvontaan. No, en nyt puhu tämän pidempään. Mielelläni jatkan tätä yhteistyötä ja että voimme äänestää täällä ennen vuoden loppua, että voimme sitten käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa – ja joka sitten toivon mukaan myöskin nopeuttaa tätä työtä. Thank you. I share you. Kiitos. Olen yhtä toiveikas minäkin. Tässä 5. marraskuuta on alkuperäinen äänestyspäivämäärä Ekonissa. Se taitaa kuitenkin olla liian kunnianhimoinen. Meidän täytyy päivittää hieman kalenteria, mutta tarkoituksena on se, että tämä saadaan ajoissa päätökseen niin, että päästään kolmikanta neuvotteluihin ja todella neuvostokin pääsisi sitten yhtä päättäväisesti eteenpäin kuin mitä tämän päivän keskustelu on osoittanut täällä. Nyt sitten seuraavan kohtaan esityslistalla – Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus. Barbara Kappel, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Koska EIPllä on niin paljon erilaista toimintaa, niin se, että minulla on, oli tässä vain tietty sanamäärä tilaa, aiheutti haasteita ja yritän jättää tarkistuksia muuttaakseni tekstiä ja toivottavasti näin tekevät myös varjoesittelijät. Me tarvitsemme täsmällisemmän, mutta laajemman tekstin, jolla voidaan heijastella paremmin EIPn toimintaa. Haluan kiittää tässä EIPn edustajia. Olin puolipäivää Luxemburgissa tutustumassa pankkiin, e, mutta en kiitä heitä pelkästään tästä, vaan – myös siksi, että täällä on läsnä tänäänkin EIPn äh, edustaja. Ehkäpä sitten, kun täällä on kuultu minua ja varjoesittelyitä, niin puheenjohtaja voisi antaa puheenvuoron myös heille. Mietintö on jaettu kahdeksaan äh, osaan, kuten tapana on EIPn kanssa ollut, mutta nyt äh, tänä vuonna uutta on se, että pankki viettää 60-vuotispäivänsä ja tätä siis todella tänä vuonna juhlitaan. Ja siksi minä olen ottanut tähän mietintöluonnoksen joitakin lukuja. Luvut ovat aika vakuuttavia, koska EIP on investoinut kymmenessä vuodessa 1,1 biljoonaa rahoittanut 11 800 hanketta 160 maassa ja 60 vuoden aikana EIPstä on tullut maailman suurin luotonantaja. Tämä on syytä mainita ja tämä kyllä on hienoa. Sitten ESIR. Sille on omistettu tässä oma lukunsa se on hyväksynyt, tai sen yhteydessä on hyväksytty 898 tointa. 335 miljardia euroa on investointien arvo. Tänä odotetaan tulevan tämä arvo, ja tätä on jatkettu vuoteen 2020. Vaikka alussa osittain suhtauduttiin tähän esirin skeptisesti, niin luvut kyllä osoittavat, että tässä on onnistuttu. Sitten EIPn lainanantorakenteen rakenteeseen liittyen, tähän liittyy eri kappaleita, innovointi ja taidot, ympäristö, infrastruktuuri, pk-yritykset, ja ne ovat hyvin tärkeitä koska EIP on todella ollut niille merkittävä kansallisten pankkien lisäksi luotonantajana. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota myös eri, eli Economic Resilience-aloitteeseen. Se on nyt käynnissä toista vuotta. Ja tässä katsotaan esimerkiksi maahanmuutto, ja pakolaiskriisiä ja pyritään myös puuttumaan tämän ilmiön syihin. Tähän mennessä on annettu 2,8 miljardia näihin eri hankkeisiin ja tämä on vaikuttanut yli 1500 pk-yritykseen ja tämä on auttanut säilyttämään yli 100 000 työpaikkaa. Talouden kestävyys on kauttakulkumaiden taloudelle tärkeää. Se on tärkeää, että saadaan luotua infrastruktuuria ja työpaikkoja. Ja näin voidaan tukea sekä paikallisväestöä että mm, maahanmuuttajia. Sitten Brexit, sille on oma lukunsa tässä. Tämä UK-osuus on ollut noin 39 miljardia. Ja tässä pitäisi katsoa pääoman korvaamista ja katsoa varoille annettuja, annetun suojan jatkamista. Ja lisäsin tähän vielä, että on tehty investointeja ympäristöön, erilaisia ilmastojoukkovelkakirjoja. Tänä vuonna 500 miljoonaa euroa annettiin tällaisina ilmastojoukkovelkakirjoina, jotta voidaan edistää YK kestävän kehityksen tavoitteita. EIP on ilmastovelkakirjojen suurin liikkeeseen laskija. Täytyy myös muistaa, että EIP investoi EUn ulkopuolelle. Sillä on erityisen merkittävä rooli. Se tuki viime vuonna 7,2 miljardin euron arvosta 100 eri hanketta kolmansissa maissa. Sitten AKT-investointiväline on asia, jota täytyy pitää mielessä Afrikan strategiassa Se voisi olla erityisen tärkeä, kun katsotaan raaka-aineita – raaka-aineiden suojaa ja suojelua e- Afrikassa. Ja sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin tähän mukaan, on ähm, verosääntöjen noudattaminen. EIP jo tammikuussa tänä vuonna on hyväksynyt tähän liittyvät puitteet. Näin pyritään e- e- puuttumaan aggressiivisen verosuunnittelun, veron kiertoon, veron välttelyyn ja niin edelleen. mutta näihin asioihin liittyviä tarkistuksia varmasti tulee kosolti ja odotan innolla jatkotapaamisia varjoesittelyiden kanssa. Thank you for the EPP group. Kiitos seuraavaksi Werner Langen EPPstä. Thank you, Andy. Paljon kiitoksia esittelijälle. Hän kertoi EIPn tärkeimmistä luvuista, Luonnosteksti on erinomainen. Jo pidempään aikaan olen valitellut sitä, miten nämä tekstien pituudet on määritelty. Nyt ei on 60-vuotias ja tässä vain muutama hassu lyönti tekstitilaa tarjolla. Sehän on nyt aivan absurdia. Mutta minun mielestä tämä esitetty lähestymistapa ei ole se oikea, mutta kymmenen vuoden kokemuksella toimitaan ja tuskinpa tämä tilanne muuttuu ihan heti miksikään. Muutama huomio. Investointipankkihan on saanut melkoisia pääomakorotuksia viime vuosien aikana. Se on ainoa kansainvälinen rahoituslaitos, jossa EU on rahoittajana mukana yhtä lailla kuin jäsenvaltiot ja että noudatetaan sääntöjä mitä erinäisimmillä saroilla, eli 25 prosenttia, vähintään 25 prosenttia investoinneista menee ilmastonsuojeluun ja ilmastonmuutosta vastustaviin toimenpiteisiin. EPin rooli on keskeinen puhuttaessa kehitysyhteistyöstä ja unionin ulkosuhteista, kuten kollega Kappel totesi. Hän viittasi aiheeseen liittyviin aloitteisiin. Ja olisikin hyvä, että näin EP voisi toimia jatkossakin, varsinkin jos vertaamme EPtä kansallisiin kehitysyhteistyöpankkeihin, kuten esimerkiksi saksalaiseen pankkiin tai maailman pankkiin tai aasialaiseen vastaavaan, niin kyllä EP on melko lois, melko lailla loistava tähän verrattuna, joten meidän tulisi tukea EIPtä, varmistaa, että yhteisrahoitus on taattu. Tietenkin meidän on huomioitava, että EIP kilpailee muiden pankkien kanssa, mutta rehdiltä pohjalta. Ja juuri se, mihin kollega Kappel viittasi puheenvuorossaan, eli veronkierto ja veron petokset, sillä saralla vaadimme tiukkoja standardeja EIPissä. Kansainvälisissä hankkeissa paineet voivat kasvaa sietämättömiksi ja EIP pitäisi pystyä vastustamaan näitä paineita. Mutta nämä yksittäiset välineet eivät tähän riitä, mutta minä toivoisin, että voisimme yhdessä varjoesittelijöiden ja edustaja Kappelin kanssa päästä hyvää tekstiä muovaamaan. Kiitoksia. Thank you uh, for the ALDE group. Kiitos. Sitten Aldesta Liv Hirnik. Mä fragen, äh, warum die S&D... SD-kollegat aina lähtevät täältä, kun kollega Kappelin tekstiä käsitellään. Eihän tällä tavalla, tavalla asiantuntevia kollegoita kohdella. I mean, you should ask to the S&D group. I see an S&D No sitä kannattaa kysyä STT-kollegoilta ja näinkin täällä nyt ainakin yhden heistä. Niin samoista riveistähän tekin olette. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, että nämä tutut kasvot lähtevät, mutta silloin kun asioita käsitellään, niin ei tällä tavalla voida toimia. E no täällä on kyllä paikalla nyt tällä hetkellä useampi SD-kollega kuin EPP, joten voin kysyä, miksi näin on. Als zweite dran, darum geht's doch. Yleensä SD on kakkosena, siitä on kyse. Niin älkääpäs nyt tekeytykö aivan hölmöläiseksi. No, that there are three S&D colleagues and... No huomasin, että täällä on nyt kolme SD-kollegaa ja kaksi EPP-läistä. Kysymyksenne on ihan oikea, mutta ehkä ajoitus ei nyt osunut nappiin. Livjenik. On behalf of my Kiitoksia. Kolinen nimissä haluaisin kiittää edustaja Kappelia tästä hyvästä mietintöluonnoksesta. Kuitenkin näen joitakin mahdollisia parannuskohteita. Vastoin kuin muut pankit ei on 100 prosenttia EUn omistama tästä syystä sillä pitää olla myöskin 100 prosentin valvontamahdollisuus sen käytöstä. Haluaisin EIPn roolin nähdä eh, kehityspolitiikassa vahvemmin korostettuna. Lisäksi pitäisi keskuspankin pitäisi tehdä enemmän tukeakseen jäsenvaltion hallintokapasiteettia. Eh, julkishallintomme tehokkuus on tärkeää te- eh, myöskin kansalaisille ja taloudelle. EIPen pitäisi myöskin pyrkiä parantamaan toimia, kun ajatellaan viestintää suuren yleisön suuntaan tarvitaan myöskin pohdintaa siinä suhteessa, että voitaisiin luoda suurempaa kansalaisten osallistumista niin, että niillä olisi rooli EIPn rahoituksessa ja sen hankkeissa. Näin voitaisiin saattaa EU lähemmäksi kansalaisia. On myöskin tärkeää huomata, että meillä on hyvin monimutkainen talouden hallintajärjestelmä käytössämme. Meidän pitäisi käyttää sitä kuitenkin paremmin. Tarvitsemme paljon johdonmukaisuutta hankkeiden valinnassa, maakohtaisten suositusten tai makrotalouden epätasapaino toimenpiteiden kautta. EIPen pitäisi myöskin vahvistaa alhaalta ylöspäin lähestymistapaa niin, että se rahoittaisi myöskin sellaisia hankkeita, jotka ovat paikallisia – Pitäisi myöskin ehkä pohtia hyvää äh, kehystä sille, miten ei pitä voitaisiin valvoa, että saataisiin EVAsta, ECBstä, ECAsta ja ehkäpä ulkoisten asiantuntijoidenkin kautta riittävä äh, osallistuminen tähän valvontatoimintaan. So, um, Dimitrios, are you... Kiitos. Dimitrios, Oletko valmiina? Nyt on sinun vuorosi. Hienoa. Dimitrios Papadimulis Guesta siis. Kiitoksia. Ja pyydän anteeksi, mutta juoksin kiirevilkkaa täysistunnosta tai puheenjohtajakokouksesta. Haluaisin kiittää esittelijää Mutta minusta meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia EIPn suhteen ja tämän pitäisi myös näkyä mietinnössä. Ja jotta tämä onnistuisi, voisimme kenties katsoa viime vuosina tehtyjä ehdotuksia. On tosiasia, että Euroopassa tarvitaan entistä enemmän investointeja ja EUssa on alueita ja jopa sellaisia jäsenvaltioita, joilla, joissa investoinnit vähenevät ja on merkittäviä aukkoja. Tarvitaan investointeja kiertotalouteen, kestävän kehitykseen ja kasvuun ympäristökysymyksinä. EIPllä on tässä kaikessa toiminnassa keskeinen rooli, kun pyrimme saman aikaan osallistuvaa, osallistavaa kestävää kasvua. GUE jättää tähän mietintöön lukuisia tarkistuksia. Ja totta kai olisi hienoa tehdä yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Ja pyrkiä parantamaan tätä erinomaista mietintöä entisestään. Kiitos, koska muita kollegoita ei enää ole. Nyt ei edustaja Dovkirevich saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Alkuun kiitokset kollega Kappelille ja kollegoille, jotka ovat olleet mukana tätä tekstiä laatimassa. Sanottakoon, että pankki on kokenut melkoisen muutoksen vuoden. Kiitos Esirille. Mutta työ on vielä kesken ja olen samaa mieltä edustaja Papadimoluksen kanssa. Eli kyllä investointitarvetta Euroopasta löytyy, varsinkin kun dataa tutkitaan, niin me olemme vielä 10 prosenttia alle sen kuin mitä vuonna 2007 joten monilla saroilla, kuten esimerkiksi pekoyritys ja digitaalisen muutoksen saralla, investointivaje ja haasteet ovat suuret. Pankki on toiminut menestyksekkäästi esiriin liittyen ja kiitokset komissiolle aiheeseen liittyvästä kumppanuudesta. Mutta saanen muistuttaa, että haasteita on edessä, kuten Brexit – pääoman korvausprosessista täytyy saada Brexitin myötä hoidettua kuntoon. Prosessi on vielä kesken, vaikkakin pääsemme hyvin eteenpäin. Kaikki sidosryhmät toimivat hyvässä hengessä, mutta kuten sanottu, asia pitää saada kuntoon. Ja toivon, että mahdollisimman pikaisesti tämä tapahtuu, sillä me tarvitsemme selkeän viestin markkinoille siitä, että EIPn liiketoimintamalli Brexitin jälkeen on vakaa. Tämä on erittäin tärkeä EUn taloudellisille toimijoille. Sitten monivuotiset rahoituskehykset, siihen liittyvät neuvottelut. Toivottavasti parlamentti tukee kantaamme, eli että rakenteet ja hallinto, jotka ovat toimineet esirin aikana, niin niitä pitäisi käyttää myöskin Invest EUn aikana. Jotkut, kuten kollega Vernikin, ovat viitanneet kehitysyhteistyöpoliittiseen tehtäväämme – minä uskon, että nyt olemme erittäin hankalia aikoja, sillä EU-pankkina meillä on sopimuksiinkin mm, liittyvä tehtävä ja mandaatti, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö vielä jotain muutakin voitaisiin tehdä. Eli yhdessä komission ja parlamentin ja neuvoston kanssa voimme pikaisesti saada asiat kuntoon, mutta meidän täytyy muistaa, että järjestelmät toimivat aika lailla hyvin. Eli viittaan tässä ulkoiseen lainanantoon, ei ainoastaan AKT-maiden suuntaan. Minä todellakin toivon, että te tuette meitä tällä saralla – sillä jos joku järjestelmä toimii unionissa, niin tästä järjestelmästä on pidettävä kiinni. Saan ottaa esille vielä pari seikkaa. Me olemme todellakin sitoutuneita pieniin paikallistason hankkeisiin. Teemme yhteistyötä alueiden ja kaupunkien kanssa yhtä lailla kuin kansallisten kehityspankkien ja toimijoiden kanssa – lainanantovälineiden kautta ja käyttäen rakennerahastoon liittyviä eri välineitä. En puhu tästä sen enempää, koska tämä ei ole sitä varten varattu ajankohta, mutta kiitokset kuitenkin tähän liittyvistä tarkistuksista varanoita-asetukseen liittyen. Tähän liittyvä hanke toteutui hyvinkin nopeasti. Kiitos siitä parlamentille. Me olemme jo voineet osoittaa, että rahoitusvälineet voidaan linkittää tiiviisti yhteen rakennerahastovaroihin. Tätäkin kannattaisi markkinoida. Myönnetäköön, että meidän viestintämme ei ole parasta mahdollista, mutta en tiedä, miten tämä voitaisiin korjata, mutta oli miten oli. Tämä on hankala tilanne, mutta teemme parhaamme tilanteen korjaamiseksi. Herra puheenjohtaja, päätän puheenvuoroni tähän. Jos on jotain kysyttävää, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Sir, Kiitos. Nyt vielä Estelia Kappel. Kiitos. Kiitoksia. No tämä, se, että 6000 merkkiä ei riitä, kun ajatellaan mietintöä Euroopan investointipankin pankista, niin on totta. Ja tästä syystä onkin tärkeää, että kaikki nämä asiat, joita varjoesittelijät ja ryhmät ovat ottaneet esiin, otetaan huomioon ja jotka tekevät tästä mietinnöstä laajemman. Ja kyllä monia ehdotuksia oli jo menneisyydessä jo olemassa, jotka meidän tuli ottaa huomioon, mutta se ei ollut mahdollista, kun ajatellaan, kuinka vähän näitä merkkejä oli käytettävissä, mutta me tulemme tämän nyt varjoesittelijöiden kokousten puitteissa tekemään. Teemme yhteenvedon näistä ja mielelläni otan nämä huomioon. Meidän täytyy vihreää ja kiertotaloutta vahvistaa ja myöskin tähän tekstin yhteen toimivuuteen täytyy kiinnittää huomiota ja tämä, näiden asioiden pitää olla todellakin toimia ja ainoastaan tyhjää puhetta. Ja kun ajatellaan hankkeiden rahoittamista kolmansissa maissa, puhu, niistä puhuttiin täällä, ne ovat erityisen tärkeitä, että kehitysmaat tarvitsevat EIPn tukea. Että täytyy tukea erilaisia hankkeita näissä maissa, koska ne eivät ole suuria mahdollisuuksia ainoastaan näille maille, vaan myöskin Euroopan taloudelle, kun ajatellaan kestävää, kestävyyttä ja sitä, että pyritään vahvistamaan Afrikan mannerta – varsinkin kun ajatellaan Afrikka-strategiaa. Mielestäni eh, me voimme tässä kerätä myönteisiä asioita ja tehdä tästä suuren mietinnön. Eh, joka eh, sitten tekee oikeutta sille suurelle tarjonnalle, mitä Euroopan investointipankki antaa. Calendar, um... Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika on 11.10. Tarkistuksia katsotaan 12. marraskuuta ja sitten 19. marraskuuta on Ekonin äänestys. Sitten eteenpäin Ivana Maletic, lausuntoluonnos yhteisistä säännöistä rakennerahastoille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. CPR-asetuksen asetu, tarkoituksena on yhdistää yhtenäistä yksinkertaista seitsemän eurooppalaisen rahaston sääntöjä näin vähentää hallintotaakkaa edunsaajille, eh, edunsaajille ja viranomaisille. Makrotaloudellinen ehdollisuus, jota tässä e-, ehdotetaan, ja tähän liittyvä osa on meidän valiokunnallemme äärimmäisen tärkeää. Ja tämä on hyvin samankaltainen kuin nykyrahoituskaudella. Uskon, että se, että nämä rahastot yhdenmukaistetaan lisää niiden tehokkuutta ja näin saadaan tiiviimpi linkki eurooppalaisen ohjausjaksoon. Ja tämä varmasti on yksi tärkeimpiä tavoitteita tässä asetuksessa. Meidän pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, että seuraavalla kaudella meillä on äh, uusi uudistusohjelma, joka jatkaa nykykauden toimia ja tuon ohjelman tavoite on se, että täytäntöön pannaan maakohtaisia suosituksia yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Tähän RSP-ohjelmaan se 25 miljardia euroa. Kohesio määrärahoja nykykontekstissa ollaan kuitenkin leikkaamassa ja siksi uskon, että kohesiopolitiikan määräraha pitäisi käyttää uudistuksiin vain siinä tapauksessa, että uudistusten tuki määrärahat käytetään näissä valtioissa täysimääräisesti. Jos jäsenvaltiot joutuvat käyttämään molempia välineitä rinnakkain, niillä ei ole kapasiteettia käyttää molempia täysin. Joten ensin pitäisi katsoa ja käyttää näitä uudistusten tukiohjelman rahoja. Emme voi tietenkään odottaa, että saadaan aikaan rakenne uudistuksia, mikäli ei pidetä kiinni ainakin nykytasosta. Näin ei saada kaikkea sitä tapahtum- tapahtumaan, mitä haluaisimme. Eli lisätään kasvua ja vaurautta. Vakassa talouden pidossa komissio voi tehdä päätöksiä ilman, että se kuulee parlamenttia ja riittää, että parlamentille vain tiedotetaan. Tähän pitäisi myös saada muutoksia. Se, että sitoumusten keskeyttäminen voidaan kumota, pitäisi olla asia, josta ensin keskustellaan parlamentin kanssa ja vasta sen jälkeen hyväksyttäisiin sitten neuvostossa. Ja lopuksi haluaisin korostaa vielä sitä, että minusta tällainen purkamislauseke, escape clause, olisi hyvä – koska näin tiettyjä poikkeuksia voitaisiin kumota jäsenvaltioiden perustellusta pyynnöstä, koska meidän pitäisi pyrkiä korjaamaan vaurioita. Di Group Andrea Cozzolino. Sitten SD-ryhmästä Andrea Cozzolino. Niin, ymmärrän, että meidän pitää katsoa kohesio politiikan välineitä näitä seitsemää rahastoa Ekon näkökulmasta. Mutta muistuttaisin tässä sekä itseni että kollegaa, että nyt puhutaan aivan perustavan tärkeästä eurooppalaisesta välineestä, jonka kautta voidaan mm, vähentää eroja, mm, lisätä kasvua ja työpaikkoja heikkoja alueillamme, joten emme saisi koskaan käyttää kohesiopolitiikkaa ja sen välineitä tällaisena rankaisevana välineenä jäsenvaltiota kohtaan. Tässä pääroolissa ovat alueet ja paikallistaso. Eli tämä on aina syytä pitää mielessä. Sitten tämä makrotason ehdollisuus, kuten viime vuosina on nähty, tätä on käytännössä mahdotonta toteuttaa. Emme ole onnistuneet tässä, vaikka olemme tätä yrittäneet. Ei komissio, ei parlamentti. Joten tätä aihetta on todella vielä syytä pohtia. Ja vielä lopuksi sanotamme myös kollegalle, meillä on ollut konkreettinen kokemus siitä, miten Kreikka näinä vuosina, kun se ei ole käyttänyt yhteisrahoitusta, niin se on pystynyt käyttämään kasvun elvyttämiseen tiettyjä määrärahoja. Tässä kuitenkin puhutaan yhteisrahoituksen lisäämisestä jäsenvaltioiden puolesta – ja täytyy muistaa, että tämän pitää tulla lisäksi lisämäärärahoina, ei korvaamaan jäsenvaltioiden rahoitusta. Eli meidän täytyy pohtia nyt sitä, miten asteittain voitaisiin saada yhteisrahoituksesta tehokasta, koska jos me pyydämme paikallisviranomaisilta ja jäsenvaltioilta jopa kaksinkertaista yhteisrahoitusta, jotta ne voivat saada sitten yhteisrahoitusta, tai rahoitusosuutta, jotta ne voivat saada EU-rahoitusta, niin kun tässä otetaan huomioon kasvu- ja vakaussopimuksen säännöt, niin silloinhan ei investointeja tai kasvua enää saada. Ja ehdottaisin aihetta, josta useasti on keskusteltu, eli miten asteittain keventäisimme yhteisrahoitusosuutta silloin, kun katsotaan kasvu- ja vakaussopimusta. Mutta varmasti jätän tarkistuksemme. Teemme tässä esittelen kanssa hyvää yhteistyötä myös Regissa. Eh. Kiitos. Seuraavaksi Stanislav Otsuk ECRstä ja kiitos Pervans Beresille sitä, että hän tulee tänne nyt muutamaksi minuutiksi johtamaan puhetta. Palaan pian. Pani Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon tämän tekstin esittelemisestä. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Se, mitä komissio on tässä ehdottanut, kyse on seitsemän eri rahaston yhdistämisestä yksi, yhdeksi rahoitusvälineeksi. Tämän pitäisi suurimmaksi osaksi helpottaa hallinnollista taakkaa ja myöskin saman aikaan – Ah, avoimuutta eri sääntöjen kohdalla. ECR ei kuitenkaan tue viittausta yksi, kaksi, kuusi, seitsemän uudistuksiin, koska me emme tunne vielä tätä mm, asetustekstiä. Tässä äh, puhutaan sellaisesta äh, lainsäädännöstä, jota vielä ei ole olemassa. Ja tämä johtaa myöskin ristiriitaisuuksiin jäsenvaltioiden sisällä ja keskuudessa. Äh, ECR e ei myöskään tue sitä ehdotusta, että Euroopan parlamentin roolia vahvistettaisiin äh, rahastojen varojen hallinnoinnissa. Tämä koskettaa 3 ja 11 tarkistuksia ja siihen, että maksut keskeytettäisiin. Me tuemme lauseketta, jossa sanotaan, että komissio voi kääntyä neuvoston puoleen ja pyytää sitä, että tiettyjä tietyt määrärahat, määrärahojen anto keskeytettäisiin, kun ajatellaan tietyn maan taloudellista tilannetta. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Ja sitten vielä viimeinen asia, kun ajatellaan sitä, miten eri maksun maksuja kohdella. Mielestäni komission alkuperäinen ehdotus oli parempi ja mielestäni me kyllä varmasti tulemme tässä vielä kompromissin samanaikaiseksi. Kiitoksia. Merci pour... Kiitoksia. Sitten Ramon Tremosa, liberaali. Merci per Uh, every time we speak about uh, how money... Aina kun puhumme siitä, miten rahaa käytetään unionissa, niin täytyy korostaa, että rahat täytyy käyttää oikealla tavalla. Tiedämme, että väärälläkin tavalla rahoja on käytetty, mutta hyvänä pidettäköön sitä, että tarkoituksena on leikata turhaa hallinnollista taakkaa kaikilta osin. Tehokkuus on ehdotuksen yksi keskeisimmistä kulmakivistä. SEUT-sopimuksen artikloihin täytyy viitata sanoen, että meidän täytyy vähentää eroavaisuuksia alueiden välissä kehitystasossa. Tästäpä syystä nämä asiat täytyy saada korostetusti esille tässä tekstissä. Mitä tulee ehdollisuuteen, niin tässä täytyy ohjausjakso huomioida, vaikka tietenkin tarkennusta kaivattaisiin, eli että yksinkertaistetaan ja maakohtaisia suosituksia täytyy huomioida joka vaiheessa, suunnitteluvaiheessa, väliarvioinnissa ja loppuvaiheessa. Näin voimme varmistaa, että asetus ja hankkeet pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Kiitoksia. merci. Kiitoksia. Vihreillä ei ole ketään täällä, joten annan puheenvuoron sitten Guelle Miguel Viegas. Bom, eh, relativamente a este relatório, nós temos uma, uma opinião geral que... No, mitä tähän mietintöön tulee, niin meillä on yleinen kanta tähän, joka ei nyt ihan täysin vastaa esittelijän kantaa, mutta meidän peruskritiikkimme liittyy toimivaltuuden rajoittaminen ja siihen temaattiseen keskittymiseen näissä rakennerahastoissa ja tämä täällä ilmeisesti Ranskan tulkkaus ei kuulunut. C'est bon, je continue? Jatkanko? Selvä. Niin. Kuten sanottu, minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää tähän. Kyse on tästä temaattisesta keskittymisestä ja kohesion yhdistämisestä eurooppalaisen ohjausjaksoon, varsinkin mitä tulee maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon, uudistusohjelmiin ja myöskin tämä makro talouden ehdollisuus. Nämä eri aiheet tässä rajoittavat jäsenvaltioita täytäntöön panemaan näitä toimenpiteitä. Ja nämä voisivat kuitenkin vastata kansalaisten toiveita ja myöskin aluetason toiveita. Tässä syystä suhtaudumme kriittisesti tähän mietintöön. No, en tiedä, miten kompromissin käy, mutta me tulemme kuitenkin tekemään tarkistuksia niin, että meidän näkemyksemme tässä saa myöskin jalansijaa. Mutta periaatteessa me näemme tämän hyvin kielteisesti tämän mietinnön. Kiitoksia. Sitten eh, menettelemään puheenlistaa. Onko täällä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten edustaja Maletic, saatte vielä loppupuheenvuoron. Mm. Thank you very much. I would like... Kiitos. Kiitos kaikille varjoesittelijöille. Me kaikki sovimme siitä, että tässä ei ole tarkoitus rangaista loppuedunsaajia tai paikallisviranomaisia, vaan edistää tavoitteita liittyen makrotalouden ehdollisuuteen. Emme halua tietenkään, että haitat ylittäisivät edut. Bosuke ei ole enää täällä, mutta hän korosti sitä, että ei ole hyvä, että mainitaan uudistustukiohjelma, koska asetus ei vielä ole voimassa, mutta komissio on valmistellut kuitenkin jo asetusehdotuksen ja nyt olemme aloittaneet keskustelut tästä ehdotuksesta. Ja kyllä minusta meidän pitäisi ottaa nämä molemmat täydentävänä tekijänä huomioon yhtä aikaa. Hän kysyi myös maksuista ja siitä, miksi tarkistuksissa maksut on poistettu. Tämä johtuu siitä tosiasiasta, että tässä ei haluta estää kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa, vaan parantaa maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa. Ja siksi on parempi estää tai ei vielä toteuttaa sitoumuksia kuin maksuja. Kiitoksia muistutan aikataulusta. Tarkistusten jättämisen, jättä, jättämisen määräaika on 9. lokakuuta kello 12. Tarkistuksia äh, tarkastellaan 12.11. 12. päivä. 3. joulukuuta äänestetään sitten valiokunnassa. No sitten kohta yhdeksän esityslistalla annan puheenvuoron valmistelijalle. Tämä liittyy eriytettyyn yhdentymiseen ja valmistelija on edustaja Frunzulika. Hän saa viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Eriytetty yhdentyminen ei ole mikään uusi ilmiö. Keskustelut mahdollis- mahdollisesta äh, eriytetystä yhdentymistä on jo alkanut 70-luvulla ja, ja niitä on intensifioitu 90-luvulla, jotta voitaisiin konkretisoida näitä eri esimerkkejä. 1993 sitten perustettiin talous- ja rahounioni, että eriytettyä yhdettämistä voitaisiin tarkastella sellaisilla välineillä, että voitaisiin Euroopan yhdentymistä edistää eri rytmissä – se, se muoto, minkä se voi saada, sitä täytyy yksinkertaista ja parantaa sen tehokkuutta ja demokraattista legitiimiyyttä. Valitettavasti eriytetty yhdentyminen on usein asia, joka jäsenvaltiot pitävät kielteisenä asiana ja, ja ikään kuin mahdollisuuden saada aikaan ensimmäisen ja toisen luokan Eurooppaa. Tässä tarkoituksena olisi syventää Euroopan unionia ja samanaikaisesti pitäisi myöskin parantaa politiikatoimia Euroopan unionin sisällä, vaikka kyse on Afkon mietinnöstä, joka keskittyy enemmän siitä, miten eh, eriytetty tapahtuu, eriytetty tapahtuu Euroopan unionin sisällä – niin keskityn tässä siihen, että tuettaisiin jäsenvaltioita, jotka haluavat äh, edistää opt-inia, varsinkin kun ajatellaan talouden kehittymistä ja politiikan yhdentymistä. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kun ajatellaan äh, hallitusten välistä äh, toimintaa ja ja myöskin toimielinten vastuuta. Nämä heikentävät demokraattista vastuuvelvollisuutta. Yhteisömenetelmä, joka ei ole mitenkään pysyvä, pysyvä menetelmä Euroopan tasolla ja sitä täytyy myöskin uudistaa sopivalla hetkellä. Kun ajatellaan näitä tavoitteita, korostan, miten tärkeää on Euroopan parlamentin roolin vahvistaminen ja myöskin kansallisten parlamenttien roolin vahvistaminen tässä uudessa talouden hallinnassa ja että pyritään vahvistamaan myöskin demokraattista vastuuta. Ja tähän liittyy Euroopan vakausmekanismi ja että kunnioitetaan Euroopan, myöskin Euro, Euroopan komission vastuita. Kun ajatellaan Brexitiä. Nyt se nähdään ikään kuin opting out-menetelmien edistämisenä eikä opting in. Ja näin sitten Eurooppa ei ole entistä tiiviimmin, vaan tässä voidaan jättää ovi auki sellaisille jäsenvaltioille, jotka voivat tarvittavat kriteerit täyttää. Haluaisin vielä korostaa kohesiorahaston, rakennerahaston ja investointirahaston ja Euroopan investointipankin roolia, jotka joiden tarkoituksena on auttaa sellaisia maita, jotka haluavat liittyä euroon ja jotka tukevat budjetin kasvattamista, mm, jotka liittyvät ohjelmiin, jotka liittyvät tähän, mutta odotan teidän näkemyksiänne ja myöskin tarkistuksia tähän lausuntoon. Kiitos. Rapporteur, je ne vois pas tous les rapporteurs fictifs. Kiitoksia liberaaliryhmän. Ah, kansanpuolueen puolesta että te haluatte käyttää puheenvuoron. Eli Maletic korvaa Anna Masuun. Uh, Alan Lamassuurin korjaa tullut. Lamassuur prepared uh, his... Kollega Lamassuur välittää seuraavaiset terveiset Lausuntoluonnoksesta löytyy mielenkiintoisia aspekteja opting-in-järjestelmään. Näin saadaan keskitettyä unionin sisäiseen integraatioon eikä niinkään kolmansiin maihin liittyvää ulottuvuutta. Sopimusten mukaanhan ESM ei kuulu tämän tekstin piiriin. Mitä tulee viimeiseen kappaleeseen, niin siinä pitäisi korostaa sellaisia politiikkoja, jotka puoltavat integraatiota ja että kaikilla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus hyödyntää tätä, joten ei ole mitään järkeä mainita tätä asiaa tällaisessa tekstissä. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Ja koska täällä ei ole EC, äärän edustaja. Aha, anteeksi. En nähnyt, että tulitte edustaja Starva. Ich hatte mich an äh, die Zeit der Tagesordnung orientiert. Bin, ja. ja, ich habe eine Bemerkung äh, zu. Niin, kyllä minulla on kommentteja tähän ehdotukseen. Hallitusten väliset toimet vähentävät avoimuutta ja demokratian oikeutusta. Tämä on selvää. Euroryhmän osalta voidaan tämä nähdä. Määrätään toimia Kreikalle ja sitten mennään Moskovicin pakelle kritisoimaan. Kyllä tämän ymmärrän, mutta sitten toisaalta sanotaan, että tarvitaan Euroopan parlamentin suurempaa demokraattista valvontaa, mutta tämä on keskittämistä. Vakausmekanismi koostuu jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista. Meillä on jäsenvaltioiden budjetit. Ei kaikkea voi vain yhteisöllistää. Näinhän Scholz, valtiovarainministerikin tässä talossa on sanonut. Se, mitä tässä ehdotetaan, on vain keskittämistä. Tämä tarkoittaa aina byrokratian lisääntymistä, vaikka tämä olisikin sitten oikeutettu demokraattisesti. Tämä on jonkinlaista demokratian sentralismia. On joitakin maita, jotka epäröivät integraation tiellä. Mutta se, miten tässä toimitaan, ei kuitenkaan jatkuvalla tai pidemmällä aikavälillä toimi, jos katsotaan, miten rahoitusta voitaisiin hoitaa Eli tämä ei tässä mielessä ole eriytetty ja yhdentymistä koskeva asiakirja, vaan asiakirja, joka käsittelee ja edistää Euroopan unionin keskittymistä. Merci, merci aussi d'avoir respecté votre... Kiitoksia, että piditte kiinni puheajastanne. Ja nyt sitten edustaja Livering sitten. Merci beaucoup. Um, dear Mr. Frunzulika. Dear colleagues. Frunzulika, hyvät kollegat, tämä on tiivis, ytimekäs teksti ja on pitkälti meidän mieltymystämme mukainen. Toden totta, kyse on yhteisön välineestä, joka määrittelee unionin tulevaisuuden. Hallitusten väliset rakenteet ovat hyödyllisiä, mutta haitallisia, mikäli niitä sovelletaan sellaisiin politiikkoihin, joista pitäisi päättää unionin tasolla ja sellaisiin aiheisiin, joihin lisäarvoa ja ratkaisuja löytyy vain ainoastaan unionin tasolta. Täältä löytyy monia tuttuja elementtejä ja näistä voidaan kyllä keskustella, mutta minun mielestäni meidän tulisi keskittyä syvempään ja vahvistettuun raha- ja talousliittoon. Mutta muutama huomio ensinnäkin vastuukysymyksistä. Tässä pitäisi puhua myöskin tilivelvollisuudesta samassa hengenvedossa. Kyse ei ole mistään varainsiirtounionista, kun tästä asiasta puhutaan. Lisäksi, mitä tulee institutionaalisoimisehdotus muistuttaa meitä ongelmasta, joka on ollut ilmassa jo hyvinkin pitkään. Sillä herää kysymys, miten tämä onnistuu, tämä ratkaisumalli, mikäli kaikki eivät osallistu tähän rahoitusmekanismiin. Ymmärrän toki, etteivät kaikki voi osallistua heti alkumetreiltä kaikkiin mekanismeihin. Integraatio vie oman aikansa, mutta kuitenkin Kaikkien osalta pitää olla olemassa tietynlainen etenemissuunnitelma. Ja lopuksi todettakoon seuraavaa. Tällainen tyyppinen integraatio on hyvä asia, mutta me emme kaipaa minkäänlaista alakartta Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Viegas. Haluatteko käyttää puheenvuoron Guen nimissä, koska varjoesittely paikalla? Ei. Joten annan puheenvuoron sitten esittelijälle. Ehm, ehm, merci beaucoup. Paljon kiitoksia kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron tästä aiheesta. Kyllä, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Ymmärrän kantanne. Ja totta kai on tärkeää, että kun ajatellaan kaikkia talous- ja rahaliiton sopimuksia. Ne pitää saada tulevaisuudessa koskettamaan kaikkia EU-maita silloin, kun he, ne ovat valmiita hyväksymään kaikki ne toimenpiteet, jotka liittyvät euroalueeseen ja talousaraliitton kuulumisen samanaikaisesti. Tilanne on hyvin vaikea, koska Keski- ja Itä-Euroopan maista tulee hyvin äänekkäitä kannanottoja, jotka sanovat, että Pitäisi kaikki tehdä yhdessä, ja pitäisi luoda uusia, voin sanoa, käyttää poliittista termiä tässä, uusia verhoja tai, li, tai väliverhoja Itä- ja Länsi-Euroopan välillä. Eli on tärkeää, että loppujen lopuksi kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat pyytäneet tätä, voivat tulla osaksi talous- ja rahaliittoa tulevaisuudessa. Ja että jätetään ovi auki kaikille jäsenvaltioille, jotka haluavat talous- ja rahaliiton jäseniksi. Ja samanaikaisesti, kun, ne, kun ajatellaan äh, tulevia jäsenvaltioita, niin mielestäni on tärkeää päättää kaikki nämä opt-in, opt-out jutut, koska, se, koska EU e on tällä hetkellä ongelmissa niiden maiden kanssa, joilla on neljä viisi opt-outia eri asioihin. Ei mielestäni nyt voida jatkaa tällä linjalla, että on sellaisia jäsenvaltioita, kuten kollega tässä totesi, että käytettäisiin tätä à la carte Eurooppa Eli ei hyväksytä sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole kovinkaan hyödyllisiä. Euroopan unionin lainsäädännössä. Mielestäni täytyy nyt päättää nämä opt-outit ja opt-init. Kun ajatellaan kaikkia tulevia jäsenvaltioita, niiden täytyy hyväksyä sen hetkinen tilanne, ja täytyy nyt päättää nämä opt-init ja opt-outit näiden eri aiheiden kohdalla. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Tarkistusten jättäminen määräaika on 90. kello 12. Keskustelu 12. lokakuuta ja äänestys, anteeksi, 12. marraskuuta ja äänestys siis myös. Ja äänestys Afkossa en tiedä, mutta se nyt on varmaan sen jälkeen. No niin, sitten kohta kymmenen esityslistalla. Kyse on alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta. Esittelijä on Miguel Viegas ja hän saa puheenvuoron. Ora, muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Eu creio que isto é um, uma... Oikein paljon kiitoksia. Mielestäni kyse on ihan oikeutetusta aloitteesta jo siitäkin syystä, että me puhumme aiheesta, jonka osalta verojärjestelmiä tulkitaan eri maissa eri tavalla silloin, kun puhutaan alkoholista ja alkoholijuomista. Nyt yritetään puuttua tarttua erilaisiin kikkailuihin, esimerkiksi poikkeussääntöjä harmonisoimalla. Sitten meillä on olemassa juomion luokittelu. Mehän olemme nähneet muutoksen tuulet. Verokannat on määritelty kylläkin eri maissa eri tavalla ja edelleenkin on käytössä muun muassa pienpanimoiden poikkeusjärjestelmä, jotta ne pystyvät jatkamaan aivan oikeutetustikin näillä eri alueilla. Tämä on hyvin monimutkikas, hankala aihe, mutta uskon kuitenkin, että on aivan paikallaan toimia aloitteellisesti. Tämä on tarpeellinen, tärkeä aloite ja tästäpä syystä tämä teksti on pöydällä. Ja Mielelläni jään nyt kuuntelemaan teidän kommenttejanne. Kiitoksia. Um, alors pour le groupe du PPE... euh... Kansanpuolueesta Herbert Dorfman. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Olen pitkälti esittelijän kanssa yhtä mieltä sitä, että tämä on tekninen kysymys Refitin kautta näin päästäisiin eroon verotusiroista tai tasoitettaisiin niitä. Yksi artiklan ensimmäinen kohta hieman hämmentää minua. Siis sanotaan, että oluen osalta kaikki ainekset pitää määrätä tai mitata myös jälkikäteen lisätyt esimerkiksi sokeri, mutta kun katsotaan valmisteveroa, niin en oikein ymmärrä, miksi tämä olisi tehokasta. Tässä voidaan todeta, että komissio ei jälleen kerran ole onnistunut saamaan aikaan ehdotusta, joka koskisi verkkomyynnin valmisteveroa. Tätä on jo pitkään pohdittu. Euroopan unionissa ei ole mahdollista lähettää siirtää alkoholijuomia yhdestä maasta toiseen tai siihen liittyy ainakin valtava byrokraattinen taakka ja näin pientuottajat tai pienpanimot eivät voi harjoittaa tällaista verkkokauppaa. Tämä on liian byrokraattista. Kun katsotaan sitä, miten viinin myynti verkossa on kasvanut ja pientoimijatkin, pien tuottajat ovat päässeet tähän mukaan, niin en ymmärrä, miksi tähän liittyvää toimivaa ehdotusta ei edelleenkään ole tehty. Eli on täysin mahdollista fyysisesti siirtyä maasta toiseen EU-ssa, ladata sitten takaluukku täyteen viiniä ja olutta ja palata kotiin, mutta verkkokaupassa jo yksi ainut pullo aiheuttaa valmistevero-ongelmia. Tästä on puhuttu vuosia ja komissio ei vieläkään ole saanut aikaan sellaisia ehdot, sellaista ehdotusta, että valmistevero voitaisiin hyvin laskea niin, että alkoholijuomia voitaisiin verkossakin myydä. No niin, täällä näköjään sitten oluen lobbaus on käynnistynyt. Sosialisten nimissä puheenvuorossa edustaja Ludvigs. Tack för ordet. Kiitokset puheenvuorosta. Sosialidemokraattinen ryhmä on samaa mieltä edustaja Viegasi esittelijän kanssa. Me ehdotamme komission ehdotusta, sillä mielestämme sääntelyt äh, alkoholijuomien valmisteveron osalta ovat sellaisia, että niitä täytyisi muuttaa, mutta kun ajatellaan niitä mahdollisuuksia, joita uudet teknologiat tarjoavat, äh, niitä täytyisi myöskin tässä kohdin voida käyttää. Jäsenvaltiot vaativat tietysti, koska ne pelkäävät, että menettävät verotuloja ne vaativat hallintomenettelyjä, jotka tekevät markkinatoimijoille hyvin vaikeaksi myydä näitä tuotteita. Ja tästä syystä kauppa, varsinkin pk-yrityksille, hankaloituu. Alhaisempi valmistevero pienille tuottajille tai, tai erilaiset määräykset tiettyjen oluiden, aromatisoitujen tai makeutettujen oluiden osalta. Niitä ei voida tästä syystä käsitellä näin hyvin. tästä syystä tämä esittelyehdotus on hyvä ja kiitän siitä. Kiitoksia. Kay Swinburne ei ole paikalla, kukaan ei myöskään edusta häntä, mutta liberaalle täällä on edustaja Tremussa Ibalses. Kiitän. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja komission ehdotusta tuetaan, niin kuin olet totesi, se on merkikantamme, mutta meillä on huolenaiheita pienet perheyritykset yritykset ovat esittäneet huolenaiheitaan. Näillä yrityksillä on ollut pitkät, jopa sadan mittaiset perinteet. Tässä halutaan tehokasta ja oikeudenmukaista lähestymistavaa sovellettavan. Mitä tulee pienten yrittäjien tukeen, niin heihin pitäisi suojata samoja määräyksiä koskien alennettua verokantaa, mutta mehän tiedämme, että eri alkoholiluokkiin sovitta, sovelletaan eri verokantoja. Eli jos eri alennettuja verokantoja sovelletaan, niin epätasapainotila pahenee entisestään. Pienet siiderin valmistajat ovat aivan eri asemassa kuin suuret toimijat, joten tässä PK-yritykset pyytävät meiltä oikeudenmukaisempaa rähestymistapaa, eli että nämä alennetut verokannat, niitä sovelletaan kaikkiin samalla tavalla. Paljon kiitoksia. Euh, merci pour les Kiitoksia. Täällä ei ole ketään edustamassa vihreitä. Ja kysymys kuuluukin, kuka tukee esittelijän ehdotusta, että mentäisiin kohti sellaista yksinkertaisesti lainsäädäntöprosessia ilman tarkistuksia siis. Onko tämä ehdotus, joka ehkä sopisi kaikille, kun ajatellaan komission ehdotus. Tätä ei vastusteta, joten me tulemme jatkamaan näin. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme sääntöä 51 ja voimme etsin nyt sanaa ohjelmoida kollega Viegasin mietinnön sellaiseksi, että siinä äänestetään suoraan täysistunnossa. Onko vielä asioita, joita joku kollega haluaa ottaa esille? Ei näytä olevan, joten toivotan teille oikein erinomaista iltaa täällä Strasbourgissa.